väkivalta. Puolitoista minuutiksi saa puheenvuoron nyt Rova Jimenez Becerril. Eh, Kiitos puhemies. Siitä alkaen, kun me olemme täällä puhuneet, niin minä olen pitänyt uhrien suojelua tärkeimpänä asiana. Täällä naiset kärsivät Euroopassakin väkivallasta ja meidän täytyy nyt nostaa äätämme heidän puolestaan, yhdistää voiman, jotta yhteiskunta tajua tämän mittakaavan ongelmassa, joka kattaa koko maailman. Naisen kohdistuva väkivalta ei tee mitään eroa köyhien ja rikkaiden välillä. Se ylittää kaikki rajat. Sitä tapahtuu koulussa, työpaikalla. Pakkopaikka ei ole näille naisille ja urheille. Se voi tulla hyvin läheltäkin. Kolmannes naisista Euroopassa ovat kärsineet jonkinlaisesta väkivallasta se voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa. On tärkeää, että Euroopan unionin jäsenvaltiot vetävät yhtä köyttä, että päästään kokonaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta eroon. Siksi me tarvitsemme yhteistä strategiaa. Näin olen esittelijänä tehnyt työtä myös uhrien auttamista koskevan direktiivin osalta. Me tarvitsemme myös määräyksiä Euroopan unionin tasolla, joita uhrit saavat suojaa. Kun ajatellaan naisten ja tyttöjen määrä, jotka kärsivät väkivallasta, pahoinpitelystä, ihmiskaupasta, heiltä vierään vapaus ja arvo, kuten Paavikin totesi, meidän täytyy ottaa ihminen keskiöön. Joka päivä meidän täytyy ottaa myös nainen työmme keskiöön. Näin voimme saada turvallisemman Euroopan, joka on ihmisarvoisempi ja oikeudenmukaisempi. Kun ajatellaan kaikkia murhattuja naisia, ajatellaan heidän lapsiaan ja ajatellaan heidän perheitään, jotka vielä itkevät. Kiitoksia. Haluatteko hyväksyä Herathoridgeilta sinisen kortin? Sopiiko sininen kortti? Kyllä. Etheridge, 30 sekuntia. Thank you. Do you... Kiitos. Oletteko samaa mieltä siitä, että tämä kauhea aihe on, siinä on itse asiassa kyse moraalin ja, ja kunnian puutteesta yhteiskunnassa. Se, joka vahingoittaa naisia, ei, ei ole herrasmies, mutta ei myöskään hyvä ihminen. 30 sekuntia aika vastata. No totta kai, olen aivan samaa mieltä. Olen iloinen, että tällaisen kysymyksen esititte. On kyse kasvatuksesta ja tässä ajassa minulla ei ole aikaa vastata näihin kysymyksiin, mutta totta kai tämä on aloitettava miehistä. On kyse kasvatuksesta ja, ja miehistä on aloitettava tämä työ. Myös ne miehet, jotka ovat meidänkin valiokunnassamme, jotka haluavat torjua tätä ongelmaa yhdessä meidän kanssamme. Thank you. Our next speaker for... Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia Areena. Ot. Niin, nythän on eurooppalainen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Tässä on kyse, ei ole kyse mistään oikeistosta tai vasemmistosta. Ajatellaan, että meitä on paikalla kolme naista. Yksi meistä on joutunut väkivallan kohteeksi. Jos tässä nyt katselen ympärilleni, täällä ei ole kovinkaan paljon miehiä läsnä, mutta kuitenkin tässä naiset, naiset ovat sekä uhreina että myös tekijöinä. Kiitän siitä, että monet miehet ovat vaihoutuneet paikalle tähän keskusteluun, mutta tätä viestiä pitäisi saada vietyä myös näille väkivallan tekijöille ja tässä mielessä tietoisuuden lisääminen on hyvin tärkeä. Yksi nainen kolmesta, sehän on ihan hirvittävä tilastotieto Valitettavasti nämä luvut ovat pikemminkin nousussa kuin laskussa, eli väkivaltaa kokeneiden naisten määrä ei ole vähenemässä. Meillä on käytössä jo välineitä, joilla naiset voivat tehdä valituksia heihin kohdistuvasta väkivallasta ja saada asiaa vietyä eteenpäin myös oikeudellisin keinoin, ja, ja se on hyvä. Mutta naisilla pitää olla myös voimaa toimia. Meillä on tilastotietoa, meillä on välineitä, joten näistä ei ole puute. Kaikenlaista on jo tehty, mutta hyvä komission jäsen, meidän tulee toimia tässä. Ja se pitää tehdä mahdollisimman nopeasti. Tämä Istanbulin sopimus, te tässä vaaditte, että Euroopan komissio ratifioi sen. Se olisi hyvä, koska sillä tavoin saisimme ratifioinnin lisäksi toimintasuunnitelman, toimintaohjelman, jota voitaisiin noudattaa jokaisessa jäsenvaltiossa. Kyse ei ole mistään kulttuurista tai eroista, jotka aiheuttavat sen, että tietyissä maissa miehet ja naiset toimivat näin ja näin. Me tarvitsemme yhteisen eurooppalaisen perustan tälle työlle, sellaisen perustan, joka kouluttaa ihmisiä tässä asiassa, joka nostaa tietoisuutta ja joka mahdollistaa sen, että naiset saavat oikeutta ja että tekijöitä rangaistaan. Me tarvitsemme oikeudellisen kehyksen, joka tekee kaiken tämän. Me vaadimme, että, ensi vuod- että seuraavasta vuodesta tehdään ää, naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan vuosi. Thank you. I am reluctant to Kiitoksia. Mielelläni keskeytä puhujaa, koska tämä aihe on niin tärkeä, mutta meidän tulisi yrittää nyt pysyä näissä puheajoissa. Ja edustaja Arena, huomauttaisin, että tässä kohtaa kaksi miestä oli mukana ja oli mukana tällä puhujalistalla tässä keskustelussa. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia aikaa, Tsiranska. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Kiitos. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä naiset ja herrat. Me olemme nähneet karmaisevia lukuja väkivallan uhreista. Me tiedämme, mistä mittakaavasta ongelmasta on kyse. Minä haluaisin muihin lukuihin nyt mennä. 14 prosenttia uskaltaa mennä poliisin puheille, koska poliisin pitäisi heitä suojella. Tämä kertoo myös poliisin uskottavuudesta. Ruotsissa 40 seitsemän raiskausta tuhatta kohden. Slovakiassa ilmo, siis raskausilmoitusta tehtiin ja Kreikassa vain noin kaksi tuhatta kohden. Kyse ei ole niinkään eroista ihmisten kesken, vaan luottamuksessa viranomaisiin. Tarvitaan siis tutkinta, joukkoita, jotka pystyvät tätä hoitamaan, pitää mielessä nimenomaan uhrien aseman että minua pitäisi epäillä oikeuksieni osalta, vaan että minä saan suojelua. Tuomarit hoitavat asian ja suojelevat uhreja. Naisin kohdistuva väkivalta ei ole pelkästään naisten ja heidän perheittensä ongelma, vaan kaikkien ongelma. Kaikki voivat auttaa olemalla tuomitsematta, mutta ei pidä vain kysyä miten uhrit olivat pukeutuneet? missä paikoissa olivat, olisiko heidän pitänyt olla, vaan pitäisi kysyä, miten voidaan niitä auttaa. Thank you. Um, Kiitos. Seuraava puhuja, kaksi minuuttia. Äh, edustaja Besera. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen. On järkyttävää nähdä, että joka kolmas nainen maailmassa, niin myös Euroopassa, kärsii seksuaalisesta, fyysisestä ja psykologisesta väkivallasta jossain vaiheessa elämäänsä, koska on nainen. Mutta Todellisuus on vielä kammottavampi kuin nämä kylmävät luvut, koska kolmannes vain ilmoittaa tästä. Nyt täytyy kysyä jälleen kerran, mitä me voimme tehdä. Minä esitän täällä ja nyt, että meidän pitäisi tehdä välittömästi jotain, jotain konkreettista ja jotain valkomuksellisen tehokasta, eli hyväksyä ne Istanbulin sopimus. Se on ensimmäinen kokonaisvaltainen ja sitova asiakirja, joka ottaa huomioon väkivallan, joka kohdistuu naisiin ja myös perheväkivallan. Ne ottaa nämä ihmisoikeuskysymyksenä. Istanbulin sopimus on ainoa välinen, että se joka jäsenvaltio, joka se ratifioi, voi paljastaa ennaltaehkäistä ja poistaa naisen kohdistuvan väkivallan. Ajatellaan perheväkivallasta pakkoavioihin, sukuelinten silpomiseen, jos ajatellaan ihmiskauppaakin. Meillä on siis jo oikeudellinen väline olemassa joka edellyttää uhrin auttamista ja lainsäädännön toteuttamista ja seuraamusten asettamista syyllisille. Ja, ja myös tasa-arvopolitiikkaa pitää kehittää. Se tuli voimaan ensimmäinen elokuuta, se on valmiina ja käytettävissä. Mitä tässä enää odotellaan? Tähän mennessä vain kahdeksan jäsenvaltioa on ratifioinut Istanbulin sopimuksen. Espanja, Portugali, Italia, Ranska, Ruotsi, Tanska, Itävalta ja Malta. 14 on allekirjoittanut ja on nyt ratifioimassa sitä, mutta nyt on hyvä kysyä, hyvä kysyä Bulgarilta, Virolta, Irlanta, Republika, Tsekin tasavalta, Kyprokselta ja Latvialta, miksi eivät näin ole tehneet. Nyt parlamentin pitäisi vaatia komissiolta tämän toteuttamista ja uusi puheenjohtajavaltio Latvian pitäisi päättäväisesti viedä tätä eteenpäin tammikuusta lukien. Jos ajatellaan demokratian ihmisoikeuksien puolemista maailmalla, niin on erittäin tärkeää, että Euroopalla on yksi ääni tässä, niin että me torjumme väkivallan ja rankaisemme siitä. Täytyy käydä laadukasta yleistä keskustelua, jotta mukana ovat myös miehet. Meidän täytyy antaa pontta myös poliittisille toimille ja lainsäädännölle, että päästään eron eriarvoisesti, jota vielä me on olemassa. Se on aina perustana myös naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Thank you. Um, we have a blue... Kiitos. Teille on sininen kortti Marinjolta. Hyväksyttekö tämän? You have the floor. Olkaa hyvä. Um Eh, a tragédia que estamos a debater hoje. Tragedia, josta puhumme tänä iltapäivänä, on juurtunut kulttuuriin, kulttuuriin, jossa naiset ovat alistetussa asemassa. Tänään meillä oli täällä katolisen kirkon päämies käymässä. Tämä kirkko ei hyväksy naisia. Ja katolisessa vihkiseremoniassa naisen pitää vannoa olevansa alistuvainen miehelle. Auttaako tämä kulttuuri, kun puhumme äh, sukupuolten välisestä, välisestä väkivallasta? Niin, tämä on siis 30 sekuntia tämä sininen kortti. Olkaa hyvä. Paavi puhui meille arvokkuudesta, joka kattaa kaikki. Minä uskon, että arvo on kaiken tärkein asia. Ihmisten arvo liittyy tietenkin väestön enemmistöön, eli naisiin. Paavi puhui nimenomaan siitä, että ei mitään ole tärkeämpää kuin ihmisarvo. Kiitos. Thank you. Our next speaker. Kiitos. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia. Björk. Madam Björk. Eh, for, for, for the day being. No vielä ainakin. Minä haluaisin aloittaa kiittämällä kaikkia niitä naisia, jotka ovat väsymättömästi tehneet työtä tämän puolesta, että saatiin kysymys myös esityslistalle. Erityisesti kiittäisin edeltäjääni Eva Britt Svenssonia, eli valiokunnan edellistä puheenjohtajaa, hänen tekemästään työstä tässä kysymyksessä. Nimenomaan heidän työnsä ansiosta me tänä päivänä voimme nyt vaatia toimintaa. Komission jäsen Jureva monikollega on jo ottanut esille tilastotietoja täällä. Se on pelottavaa luettavaa kun ajatellaan niitä lukuja, jotka osoittavat täysin kammottavan todellisuuden, jota me voi hyväksyä. Naiset kärsivät tästä todellisuudesta vain siitä syystä, että ovat naisia. Ja naiset ja tytöt ovat oikeudettomia, koska usein tekijöitä ei tuomita. Miten tämä voi vielä jatkaa? Jatkua, me kysymme. Koska meillä on tällainen kulttuuri ja valtarakennelma olemassa, joka on tehnyt naisista ja miehillä alisteisia. Ja todellakaan Paavi ei sitä kyllä ottanut esille päinvastoin. Jos ajatellaan kulttuuria naisten kehonkin ympärillä, joka sisältää valtavasti seksistiä kommentteja, uhat ovat aina naisten ja tyttöjen arkea koska aina nimittäin miestä ei voi raiskata, vain naisia ja tyttöjä. Naisilla on oman paikkansa myös julkisuudessa, mutta heitäkin häiritään. Se on todellisuutta. Nyt ei ole mitään tekosyyttä. Me vaadimme toimintaa. Olen iloinen komission jäsen Jurova, kun kuulin, että sinä aiot toimia. Otat esille lainsäädäntöehdotuksia, koska sitä tarvitaan. Sinä painostat myös, että EU ratifioisi Istanbulin sopimuksen, kuten jäsenvaltiotkin, että saadaan eurooppalaista lainsäädäntöä torjumaan naisten kohdistuvaa väkivaltaa. Kiitos. Sitten minuutti edustaja Urttasun. Rouva komission jäsen. Ei kovin usein sanota, mitä haluaisin kuitenkin sanoa sen, että eriarvoisuus ja yhteiskunnassa elämä on totta kai väkivallan moottori ja sen lisäämiselle. Ja totta kai kun leikataan julkisia palveluita, se on ongelma, joka johtaa vielä myös väkivaltaan. En toista näitä lukuja, jotka moni on täällä ottanut esille omassa puheenvuorossaan, mutta kuitenkin sanoisin, että 25. marraskuuta on vaatia tätä, että me saamme lainsäädäntöön välinen nimenomaan, siis nimenomaan liittyen naisten kohdassa väkivalta, että puhutte siitä, tarvitaan strategiaa, tasa-arvon puolesta ja meillä on välineitäkin, mutta meillä ei ole lainsäädäntövälinettä olemassa. Nimenomaan tätä varten toivottavasti sellainen saadaan. Ja sanoisin myös, että sanoit, että seurantakunta, seurantakeskus perusteessa, minäkään pidän sitä hyvänä. Meidän täytyy puuttua tähän nyt juurista lähtien. Olen samaa mieltä komission jäsen, että Istanbulin sopimus on tärkeä. Se täytyy ratifioida kaikissa jäsenvaltioissa ja se ei korvaa tietenkään, eikä se ratifiointi sitä, että me Euroopan mittakaavassakin tarvitsemme lainsäädäntöä välinettä. Ja minä pyydän, että kommentoitte tätä ja että annatte uutta pontta tälle eukilaiselle välineelle, jota me tarvitsemme. Kiitos. Thank you for... Kiitos. Sitten minuutti. Edustaja Ajuto. Grazie, Presidente. Kiitos, puhemies. Tänään on 25. marraskuuta, eli naisikosta väkivallan torjunnan teemapäivä. Me yritimme vakuuttaa täällä komissiota säätämään lakeja, Vaikkakin jotain toimivaltaa on tietenkin jäsenvaltiossakin, niin me olisimme kuvitelleet, että tällainen lainsäädäntöaloite olisi tullut itse komissiolta, ainakin jos ajatellaan sen toimivaltaa. Kun ajatellaan, että moni jäsenvaltio, muun muassa Italia, on jo ratifioinut Istanbulin sopimuksen ja tehnyt myös lakeja. Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole pelkästään fyysistä, vaan usein ja nimenomaan myös psykologista usein suljettujen seinien sisällä ja usein se tapahtuu jopa avuttomien alakäisten silmien edessä. Meidän täytyy nyt soittaa hälytyskelloja, mutta niin, että saadaan lainsäädäntöä, jota meillä vielä ei ole. Olisimme ehkä pystyneet välttämään tragedioita, jos olisimme ryhtyneet toimin ajoissa. Jos ajatellaan Lucian Nibali, joka kuoli äh, sulhasensa tekoihin ja ajatellaan Sistema di Latinan tapauksia. Siellä oli jo pahoinpitelystä ilmoituksia usein otteessa ja sitten hän vaimonsa tappoi ja sen itsensä, kuusi ja 7 lapset ja silmien edessä. Hyvät kollegat, ei pidä unohtaa, että naismurhat ovat lisääntymään päin. Kuten näydään Euresin raportistakin 2013 vuodelta. Italiassa on ollut 179 puhuja mikrofonin katkaistiin. I am sorry, but you... Pahoittelen, mutta ylititte puheaikanne. Minulla on paljon puhujia myös tuohon ilman puhu- puhujalistaa käytävään menettelyyn, joten meidän on mentävä eteenpäin. Morvai, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kaikki, jotka ovat täällä hienossa puvuissaan, kallein kelloin varustettuina ja, kal- ja iltasella patistelevat tuolla kaduilla ovat tietenkin syyllisiä, jos heidät varastetaan. Olisi aika omitusta tosiaankin, jos poliisi julkaisi videon tällaisin tunnuspiirtein, jos puhuttaisiin nimenomaan naisista, jotka ovat väkivallan uhreja. Mutta näitä tapahtui nimenomaan minun maassani. On, minä ainakin tunnustaisin, että olisi vielä parempi video. Siinä olisi poliisi, jolla olisi kamera, ja sanoisi, että jos joku tekee väkivaltaa naisille, niin kyllä hänet kiinni otetaan, hänet viedään tuomioistuimen eteen ja pannaan vankilaan. Nimittäin naisten kohdistuva väkivalta on vakava rikos. Kiitos. Thank you for one and a half minutes. Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia Matera. Grazie, Kiitos puhemies. Jos todetaan, että komissio ei ole saanut riittävästi aikaa lainsäädännön laatimiseksi, naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, niin minä olen aika hämmästynyt. Minä haluaisin muistuttaa komissiolle, että itsekin tunnustitte, että naisiin kohdistuvan väkivalta on tärkein este täydelliselle tasa-arvolle. Mistä johtuu, että me emme ole Parlovan mietintöä saatan osaksi kansallista nyt jäsenvaltiossa on mukaan taloudellisia vaikeuksia. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, tämän parlamentin piti silloin vaatia sitä, että vihdoinkin saataisiin aikaan direktiiviehdotus, jonka myöten voitaisiin rankaisemattomuus hävittää naisen kohdistuvassa väkivallassa. Saadaan hyviä käytänteitä niin, että saadaan riittäviä valmiuksia kansallisella tasolla uhrien auttamiseksi. Näin voidaan parantaa myös avun antamista oikeudellisesti. Komission jäsen puheenvuoron alussa te otitte esille tilastotieto 33 prosenttia naisista on joutunut väkivallan uhreiksi. Jo 15 vuotta alkaen 25 prosenttia naisista on ollut fyysisen väkivallan uhrin ainakin kerran elämässään. Mutta jos ajatellaan näitä välineitä, meillä nyt on käytössä, niin riittävätkö ne takaamaan sen, että voidaan riittävästi suojella uhreja? Minä olen vakuunut, että nämä luvut perustelevat jo sinällään eurooppalaisen toimen luomiseksi. Ja tästä ollaan samaa mieltä varmaan. Ja tänään tärkeänä päivänä meidän täytyy puhua siitä, että väkivaltaan kohdistuva, naisen kohdistuva väkivalta on puute demokratiassa ja loukkaus kaikkia kohtaan. And again, I would appeal for speakers to... Kiitos ja jälleen kerran muistuttaisin, että pysytelkää tuossa puheajassanne. Seuraavaksi minuutti Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Praeit... Kiitos puhemies. Viime viikolla omassa kotimaassani Liettuassa tyttö raiskattiin ja murhattiin julmasti 20-vuotias opiskelija, joka oli täysin vaaraton. Ja tämä tapahtuu jokaiselle, joka kolmannelle naiselle joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa 15 vuotta täytettyään. Voimmeko olla sokeita tällä ilmiölle? Onko se hyväksyttävissä? No ei todellakaan. Siksi Euroopan parlamentin jäsenet vaativat komissiolta EU-direktiiviä, joka torjuu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Olen täysin vakuuttunut, että yksittäinen toimi ei auta asiassa, vaan meidän pitää käyttää kaikkia välineitä valistus, sosiaaliturvajärjestelmät, terveydenhuoltojärjestelmät, lainsäädäntö ja Euroopan komission pitäisi myös perustaa seurantakeskus, joka valvoo naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Pitäisi käyttää olemassa olevia rakenteita. Voisimme nimittäin perustaa tämän seurantakeskuksen tasa-arvoinstituutin yhteyteen. Mrs. Wisniewska. Nyt yksi minuutti Wisniewska. Szanowni Państwo, Dzisiaj Ojciec Święty... Kiitos, puhemies. Tänään Paavi Franciscus sanoi Euroopan parlamentissa, että jos emme enää usko tai ajattele Jumalaa, Jumalaa, niin silloin se johtaa väkivaltaan. Hän puhui myös ihmisarvosta. Ihmisarvo kohd- väkivalta kohdistuu ihmisarvoon. Joka päivä Naiset ympäri maailmaa kokevat erilaista väkivaltaa. Väkivalta on myös kehittyneissä valtioissa. Musliminaisten murhat esimerkiksi. Tällaista on myös Euroopan maissa. Tätä emme saa hyväksyä. Meidän pitää torjua väkivaltaa e, juuri siellä, missä naiset e, tarvitsevat apuamme. Mutta Uudet direktiivit eivät ratkaise tätä ongelmaa. Jokaisella jäsenvaltiolla on jo tarpeeksi sääntöjä oman perinteensä ja kulttuurin mukaisesti. Ei tarvita Euroopan tasolla uusia direktiivejä asiasta. Jäsenvaltioiden pitää yksinkertaisesti panna täytäntöön olemassa olevat säännöt. Kiitos. Puolitoista minuuttia, Bieder. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. EUn perusoikeusvirasto julkaisi raportin tänä vuonna ja siinä näkyy, kuinka laajamittaista naisiin kohdistuva väkivalta on. Ja siinä näkee, siitä näkee myös sen, että näitä rikoksia, niistä ei raportoida, niistä ei kerrota kellekään, valtaosa jää piiloon. Yksi kymmenestä naisesta on kokenut jonkin tyyppistä seksuaalista väkivaltaa, yksi kahdestakymmenestä on raiskattu ja yksi viidestä on kokenut jonkinlaista fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppanin taholta. Nämä tilastotiedot ovat aika tyrmääviä Tähän mennessä komissio ei ole vastannut tyydyttävällä tavalla Parvanovan mietintöön. Me tarvitsemme lainsäädäntöehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä. Me tarvitsemme eurooppalaisen strategian ja toimintasuunnitelman. Nyt näitä edellytettiin siis tässä mietinnössä. Niitä vaadittiin tämän vuoden loppuun mennessä, mutta niitä ei ole näkynyt. Onneksi komissio on sentään tarttunut naisten sukuelinten silpomiseen. Me tarvitsemme teemavuoden, mutta tällaista toimintasuunnitelmaa ei ole vielä näkynyt. Tällaista, tällainen rikos on valtavan yleinen täällä Euroopan omalla määperellä. Meidän täytyy pystyä torjumaan kaiken tyyppistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kotiväkivaltaa, naisiin kohdistuvaa ihmiskauppaa, kaikkea. Ja meidän kaikkien täytyy sitoutua siihen – Näitä asioita ei voi tarkastella erillisinä toisistaan. Ne ovat osa suurempaa ongelmaa, yhteiskunnan asennetta naisia kohtaan. Me tarvitsemme EU-tasoisia toimintasuunnitelmia ja niitä tarvitaan myös jäsenvaltioissa. Ne tarvitaan nyt. Kiitos. Thank you. Um, I now give the... Kiitos. Nyt vuorossa kuuneva. Kiitos puhemies minä haluaisin puhua istualtaan, sillä minulla on nyt tällä hetkellä vaikeaa seisoa. Väkivalta ja siihen liittyvät luvut ovat järkyttäviä. Uhreja on liian paljon. Suuri osa 18-74-vuotiaista naisista on joutunut kokemaan väkivaltaa Väkivalta ei tunne rajoja ja se on julmaa. Ja väkivalta on sekä perheiden sisäisesti sekä usein myös työpaikoilla. Minulla on tästä myös henkilökohtaisia kokemuksia. Tässä on kyse myös luokkakysymyksestä. Nyt Kreikassa nähdään kuitenkin myös taloudellista väkivaltaa. Työnantajat vaativat työntekijöiltä kaikenlaista. Esimerkiksi työn, eräs työnantaja pyysi nais, raskaana olevaa naistyöntekijää tekemään abortin. Ja työnanta, työntekijät pelkäävät sanoa olevansa raskaana, sillä työnantaja ei voi taata, ettei näitä naisia irtisanota. Tämä on arkipäivää meillä meillä, koska meillä on niin kovaa säästöpolitiikkaa toteutettu. Naisiin ja raskaana oleviin kohdista väkivalta on yleistä ja sitten kun vielä katsoo tätä Euroopan neuvoston Istanbulin sopimusta, niin meidän pitäisi todella luoda tehokkaat oikeudelliset puitteet. Madam Deli. Kiitos sitten Delli yksi minuutti. Hyvät kollegat, 62 miljoonaa naista Euroopassa kertoo olleensa fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhri, uhrina ainakin kerran elämässään. Tämä skandaalimainen luku ei tätä voi enää sivuuttaa, ja komission jäsen, te ette voi vain todeta, että ai, tällainen luku on olemassa. Ja mitä kysymyksiä tässä on esitettävä? Miten on mahdollista, että raiskaus ei tunnuta enää rikosoikeudellisena rikoksena kaikissa sen valtioissa. Kuka voi uskoa, että 2014 Istanbulin sopimus, joka antaa kuitenkin kokonaisvaltaiset puitteet väkivallan torjumiseksi, uhrien suojelemiseksi ja syyllistämiseksi, on vain seitsemässä valtiossa ratifioitu. Mitä on mahdollista, että te komissio, kieltäydytte aina ja edelleen antamasta lainsäädäntöehdotusta ennaltaehkäisevistä toimista. Nyt täytyy toimia tässä ja nyt. Me tarvitsemme seurantakeskuksen käsittelemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tarvitsemme oikeudellisia sitovia määräyksiä ja myös ennaltaehkäisyä. Ja teidän täytyy painostaa jäsenvaltioita ratifioivat Istanbulin sopimuksen. Ja lopuksi ei enää voi odotella. Hyvät kollegat, nyt on korkea aika toimia niin, että naiset pääsevät oikeudettomasta tilasta, jossa he vielä ovat Euroopassa. Kiitos. Thank you. Our next speaker is Madam... Kiitos. Sitten edustaja Parker minuutti. Kiitos, puhemies. Eräs asia, josta minä olen varma ja jota kukaan ei teistä maininnut, on se, että meillä kaikilla on vapaa oikeus liikkua täällä Euroopassa. Ja kun meillä on tällainen avointen ovien äh, siirtolaispolitiikka, me emme voi tarkistaa rikosrekisteriä maahan tulevilta. Ihmiset, jotka ovat syyllistyneet väkivaltarikoksiin ja harjoittaneet ihmiskauppaa, naiskauppaa, heillä on täysin vapaa oikeus tulla EU-hun ilman mitään sen kummempia kysymyksiä. Me emme tee mitään taustatarkistuksia EU-sääntöjen vuoksi. Sehän on aivan hullu tilanne. Me emme tarvitse tässä enää lisää turhaa byrokratiaa tai turhia virastoja ja laitoksia. Meidän pitää rajoittaa tätä rikoksiin syyllistyneiden ihmisten pääsyä EUn sisälle. Me tarvitsemme kunnollista rajavalvontaa, jotta rikollisjoukkiot, ihmiskauppaa harjoittavat joukkiot väkivaltarikoksiin syyllistyneet eivät pääse meidän maihimme. Vasta silloin meillä voi olla jonkinlainen mahdollisuus taistella näitä nykyisiä ongelmia vastaan. Thank you. Our next speaker for one minute. Kiitos. Sitten Mayer minuutti. Pahoittelen, täällä onkin sininen kortti. Hyväksyttekö kortin? Selvä. Anteeksi, mutta olen todellakin käärmeistä niin kuin tällaista joudun kuuntelemaan. Ajatellen ennenkin periaatteessa, että kun raiskaus ja ulkomaalaiset pannaan samaan syssyyn, niin parlamentin jäsenä eh, tämä on mahdotonta hyväksyä. Eh, it was more a statement, but I will... Kiitoksia niin haluaisin kiinnittää tänne traagiseen murhaan omassa maassani kaksi, vuotta sitten, kaksi viikkoa sitten. Nuori nainen murhattiin, surullista kyllä, ja liettualainen tekijä oli, oli tässä siis syyllinen. Hänet oli tuomittu jo samanlaisesta rikoksesta ulkomailla, mutta hän pääsi Britanniaan vapaasti. Ja jos hän ei olisi päässyt Britanniaan, ehkä henki olisi säästynyt tässä. Ehkä tämän naisen henki olisi säästynyt, jos rajatarkastuksia olisi ollut voimassa. Rajatarkastusten voimaa ei pidä aliarvioida. Kiitos. Um, I'm going to give a second blue card. Hyvät kollegat, myönnän tässä toisen sinisen kortin, jos puhuja sen hyväksyy. Bearder, olkaa hyvä. I'm intrigued to think that... No, minua on nyt mietitty, että se että voi, yritätte rajoittaa vapaata liikuvatta. Voisitko estää skottirikollisia tulemasta Iso-Britanniaan? Ei tässä ole kyse tämän tarkastamisesta, vaan tietää täytyy, onko heillä rikollista taustaa, kun tulevat, niin että viattomat uhrit tarvitsevat tällaisen tiedon, mistä nämä tulevat. Se on elintärkeää, että me suojelemme naisiamme. Ihan totta, ei, anteeksi, en tuota kyllä voi hyväksyä. Thank you for that exchange. Kiitoksia tästä ajatusten vaihdosta. Nyt sitten seuraava puhuja, Mayer. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Kiitos puhemies. Tässä sanotaan, että ollaan järkyttyneitä naisten ja miesten tasa-arvoon epäluonnollista. Tämä lause tuli Turkin presidentiltä Erdoganilta. Hän on sanonut näin. Ja on hienoa, että käymme tätä keskustelua täällä tänään, sillä naisiin kohdistuva väkivalta on tärkeä aihe, vakava aihe, jota meidän pitäisi käsitellä. Nyt 2000-luvulla on edelleen vakavia väkivalta, väkivää väkivaltaa. Ei, kyse ei ole pelkästään pelkästään kehittyneistä maista, tämä on myös Ruotsissa, Belgiassa ja, ähm, ja monissa eri maissa ähm, tässä sama tilanne. Eli pitää nyt ottaa pois poliittisen korrektiuden silmälasit ja pitää sanoa, että tänne tulee maahanmuuton takia sellaisia miehiä, joilla on aivan eri naiskuva kuin meillä Euroopassa. And a half minutes. Nyt puolitoista minuuttia, Estaras. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. No, meidän täytyy päästä eroon tästä. Tähän mennessä ei ole mitään päästä tehty. Meidän tässä on bosnialaisen naisen muistikuvia. Ja todellakin tämä on maailman mittakaavassa tapahtuva väkivalta. Sillä on monia muotoja, taloudellista, fyysistä, materiaalista, seksuaalista, ihmiskauppaa, pakkoavioliitot, lapsiavioliitot. Kolmannes naisista Euroopan unionissa on todennut, että jollain tavalla he ovat joutuneet väkivallan uhriksi. Mutta jos ajatellaan teinikäisiä tyttöjä varsinkin tai käyttäytymistä, ja se, että meillä on uutta tekniikkaa myös verkossa heidän häiritsemisekseen. Ja he eivät välttämättä tajua tällaista sukupuolihäirintää, jota verkossa tapahtuu. Edelleen on ihmisiä, jotka elävät maissa, jossa edes tätä väkivaltaa ei tuomita. Kun ajatellaan köyhyyttä, väkivallan riskiä, niin on tärkeää, että meillä on eurooppalainen strategia, jolla voidaan yhdenmukaistaa 28 järjestelmiä. On erittäin tärkeää, että saadaan aikaan teemavuosi naisen kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Kuten totesitte, koko yhteiskunnan pitää olla tässä mukana. Me tarvitsemme ennaltaehkäisyä, poliittista suojelua, kumppanuutta, että tämä vaikeneminen murretaan. Homot, lesbot, transseksuaalit, interseksuaalit, maahanmuuttajat, vammaiset ja lapset, kaikki tarvitsevat suojelua. Thank you for one minute. Kiitos sitten minuutti, Rodriguez. istanbulin sopimuksessa eh, puhutaan naisten oikeuksista ja myös rangaistuksista mutta tavoitteiden täytäntöönpanossa on ongelmia. 62 miljoonaa naista Euroopassa on joutunut fyysisen ja seksuaalisen väkivallan uhreksi ja 500 000 naista ja tyttöä on joutunut sukupuol- sukuelinten silpomisen uhriksi. Näiden naisten ihmisarvoa poljetaan ja Istanbulin sopimus voi antaa takeita siitä, että näitä naisia suojellaan paremmin nämä luvut, tilastoluvut näyttävät, että paljon työtä on edellä. Mitä lainsäädäntötoimia sitten jäsenvaltio ovat ottaneet käyttöön, etenkin ne, eh, jotka millä, niissä valtioissa, jotka ovat ratifioineet Istanbulin sopimuksen, mitä seurantamekanismeja on, mitä jäsenvaltio aikoo tehdä, jotta Istanbulin sopimus ratifioidaan? tämä pitää, pitää mielessä, että tämän nimi, sopimuksen nimi on Istanbulin sopimu, sopimus. Ja mehän kuulemme jo mitä... Kiitos. Sitten Girling. Kiitos. Kukaan täällä ei tietenkään puolla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta meidän tulisi yhdistää voimamme ja keksiä keinoja, joilla Euroopan parlamentti, me täällä, voimme tehdä jotakin, voimme auttaa Kaikissa jäsenvaltioissa on lainsäädäntöä, joka kriminalisoi naisiin kohdistuvan väkivallan, mutta kaikissa jäsenvaltioissa tätä ei panna täytäntöön. Meidän tulee oppia toisiltamme, koska sillä tavoin päästään eteenpäin. 30 vuotta sitten Lontoossa äh, Lontoon poliisin päällikkö totesi, että kulkukoirat ja kotiväkivalta, tämä on sitä poliisin äh, heikointa työtä. Nykyään meillä on Britanniassa valtava määrä naisia, jotka kuolevat puolisonsa väkivallan uhrina. Me olemme onnistuneet laillistamaan pakkoavioliitot. Meillä on Clarin laki-niminen laki, jonka nojalla voidaan kertoa kumppanin aiemmista väkivaltatuomioista. Tässä tietosuojasta tietenkään ei ole tietoakaan. Hyvät naisten herrat, istutaan yhdessä alas ja mietitään, minkälaisilla keinoin tämä väkivalta voitaisiin lopettaa eikä kiistellä asiasta. Kiitoksia. Vielä kerran toistan, että en mielelläni keskeytä puhujia tai tätä keskustelua, mutta aika uhkaa loppua. Nyt minuutti Bilbao Varanika. Kiitos puhemies. Eurooppa tarvitsee, että kaikki jakavat saman eettisen, oikeudellisen maaperän ja antavat apua naismurtoväkivallan uhreille. Ja, ja kuten usein siinä rinnalla on myös väkivaltaa, joka kohdistuu alaikäisiin. Meillä oli eurooppalaista lainsäädäntöä, koska meillä oli yksimielistä siitä, mitä me olemme saavuttaneet muissa rikoksissa, kuten terrorismissa. Me tarvitsemme samaa yhteisrintamaa sukupuoliväkivallassa, joka on eriarvoisuuden tulosta ja siitä, että on omistamisen halua tai väkivalta, joka on ihmisten mielien juurtunut. Me tarvitsemme eurooppalaista lainsäädäntöä, vertailtavaa tilastotietoja, yhteisiä arvoja. Kukaan valtio Euroopassa ei voi pitää sitä yksityisongelmana. Tarvitsemme aktiivista politiikkaa, ja tätä otetaan mukaan työohjelmaan, jos jäsenvaltiossa, niin silloin ei noudata myös perussopimuksessa. Kysynkin teiltä, oletteko te valmis myös asettamaan seuraamuksia hallituksille tämän vuoksi? Kiitoksia sitten puolitoista minuuttia, Koslovska pani przewodnicząca! kiitos puhemies hyvät naiset ja herrat väkivalta on rikos joka koskee koko maailmaa. tämä on tulosta naisi, naisten syrjinnästä. meidän velvollisuutemme on estää tämä väkivalta eussa. tuen ideaa siitä että EUn pitäisi ratifioida Istanbulin sopimus. Tämä Istanbulin sopimus määrittelee myös tasa-arvopolitiikan ja ennaltaehkäisyn. Hyvät naiset ja herrat, ponnistelut jäsenvaltioissa tarvitsevat myös seurantaa ja tarvitsemme vertailtavia tietoja. Tarvitsemme tietojen standardisointia ja yhdenmukaistamista. Se on keskeistä. Tästä syystä haluaisin esittää kysymyksen Euroopan komissiolle. Ehkä olisi mahdollisuus julkaista suositus ja myöhemmin vielä direktiivi, jossa, jossa äh, harmonisoidaan väkivallan torjuntapolitiikan suosituksia. Muuten emme voi to- tätä torjuntaa hoitaa. Sitten johtava minuutti. Kiitos puhemies. Väkivallan uhrien vaiettu huuto. Näin me nimitimme erään kampanjan Bulgaariassa, joka pyrki torjumaan naisen väkivaltaa. Itse asiassa tämä nimi ei ole pelkästään surullinen johtopäätös tapahtumista, vaan se osoittaa myös tahdosta torjua ilmiötä. Minä käännyn teidän puoleenne kollegoina, minä käännyn komission puoleen. Me emme tarvitse uusia, uusia elimiä, me tarvitsemme lainsäädäntöä, joka voisi ei pelkästään auttaa uhria, vaan me pystyisimme myös ennaltaehkäisemään väkivallan tekoja. Meillä ei ole riittävästi välineitä sen paremmin kansallisella kuin eurooppalaisellakaan tasolla. Meidän pitäisi todellakin nyt ratifioida Istanbulin sopimus. Totta kai, mitä siihen on kirjattu, ei saisi jäädä kuolleeksi kirjaimeksi. On todellakin paradoksi, että herra Erdogan itse on todennut, että naisten pitäisi jäädä kotiin, vaikka sopimus onkin nimetty Istanbulin sopimukseksi. On välttämätöntä saada uutta suuntaa. Um, Kiitos. Seuraava puhuja, puolitoista minuuttia. Komodini. Grazie, signora president. Kiitos, puhemies. Noin 30 miljoonaa naista Euroopassa on joutunut kokemaan fyysistä väkivaltaa ja 3,7 seksuaalista väkivaltaa. Kukaan ei voi sanoa, että tämä ei olisi ongelma. Ja tämä väkivalta jättää arpia eurooppalaisiin naisiin. Tämä arpi on myös EUn iholla. Tämä on vakava ongelma, rikos, joka ei koske, kaik- koske pelkästään yhtä jäsenvaltiota, vaan kaikkia jäsenvaltioita. Ja näin voimme torjua tätä rikosta vain, jos yhdistämme äänemme ja toimemme. Naisiin kohdistuva väkivalta on laajaa. Se on rikkomus ihmisoikeuksia vastaan, mutta siitä ei kuitenkaan aina kerrota viranomaisille. Ihmisarvon kunnioittaminen kunnioittamiseksi meidän pitää ryhtyä toimiin ja yhdistää kaikki sidosryhmät väkivallan torjumiseksi, esimerkiksi kansalaisjärjestöt, asiantuntijat, koulutusjärjestelmän edustajat. Ja meidän pitää löytää yhdenmukaistettu EU-lähestymistapa niin, että käytämme kaikkia olemassa olevia välineitä ja takaamme tehokkaat suojeluvälineet. Meidän pitää meidän pitää huolehtia siitä, että kulttuurista väkivaltaa ei hyväksytä. Eh, Madame Borza. Kiitos sitten. Borza on minuutti. Kiitos, puhemies. Tänään puhumme täällä niiden puolesta, jotka eivät puhu itse. He ovat hiljaa, he ovat häpeissään. Viime vuonna 3,7 miljoonaa naista joutui seksuaaliväkivallan uhriksi ja valtava määrä rikoksia jäi kokonaan tulematta poliisin tietoon. Myös sosiaalisissa verkostoissa tehdään tämän tyyppisiä rikoksia syyllistytään käytökseen, jota ei voi hyväksyä. Me tarvitsemme tässä lainsäädännöllistä toimintaa ja sen on oltava yhtenäistä koko EUn laajuudelta. Retoriikka ei tässä riitä. väkivallan vastaiseen työhön on hyvin suuri tarve. Meidän täytyy lopettaa tällainen hiljaisuuden kulttuuri, jossa uhrit häpeävät. Näiden rikosten tekijöiden päinvastoin tulisi hävetä ja komissio on tähän asti ollut haluton puuttumaan tähän ongelmaan. Toivottavasti tämä muuttuu. Sitten Head. Kiitos puhemies. Haluaisin muistuttaa komission jäsen Jurvalle, että Euroopan parlamentti viime keväänä vaati, että komissio 2014 loppumennessä tekisi lainsäädäntöehdotuksen niistä toimenpiteistä, että voidaan edistää jäsenvaltioiden pyrkimyksiä ennaltaehkäistä naisten kohdistuvaa väkivaltaa. Nyt aika on loppumassa. Kaikkialla Euroopassa naiset ja tytöt ovat väkivallan uhreja ja komission jäsen ei välttämättä ole toiminut riittävästi, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä tätä. Meidän täytyy ratifioida Istanbulin sopimus ja aktiivisesti myös paimentaa jäsenvaltioita tekemään näin. Haluaisin pyytää, että 2019 julistettaisiin teemavuosi naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi niin, että käsitettäisiin, miten kattava ongelma on ja niin, että sen myötä saataisiin toimintasuunnitelma väkivallan lopettamiseksi. Uudella komissiolla on nyt kultainen mahdollisuus saada aikaan tasa-arvoa ja panna naiset etusijalla. Minä Toivon voivani luottaa siihen, että tartutte tilaisuuteen. Naiset ja tytöt Euroopassa luottavat teihin. Thank you. For one minute, Mrs. Regner. Kiitos sitten minuutti Regner. Thank you. Kiitos. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni puhuakseni en pelkästään Istanbulin sopimuksessa, vaan myön tuosta eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, jonka mainitsitte komission jäsen. EU-jäsenvaltioissa on suojelutoimia, mutta niitä ei voida, niitä voidaan panna täytäntöön pelkästään niiden antaneessa jäsenvaltiossa. Mutta nyt, jos nainen lähtee toiseen jäsenvaltioon, hän voi käyttää toimia voidakseen suojata itsensä esimerkiksi Mm, tällaisilta heitä vainoavilta miehiltä. Ja nyt meidän pitäisi siis panna täytäntöön eurooppalainen suojelun määräys, sillä usein Euroopassa päätetään hienoista välineistä, mutta ö, niitä ei panna täytäntöön ja on myös todella harmi, että Istanbulin sopimusta ei ratifioida. Ähm. Kiitos sitten minuutti Kavesan. Kiitos puhemies. Tänään vietetään teemapäivää väkivallan torjumiseksi. Ja täytyy muistaa, että tämän kokouksen alussa olisi voitu huomioida tämä, että täällä olisi ollut joku merkkihenkilö korostamassa ongelmaa. Tämä on iso mittakaavan ongelma, kun ajatellaan, että tässä loukataan ihmisoikeuksia, perusoikeuksia naisten kohdalla. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kaikki olemme rikoskumppaneita. Passiivisuus syyllistää myös meitä. Ei ole mahdollista, että tällä vuosituhannella tällaista väkivaltaa tapahtuu Euroopassa. Komission jäsen, me olemme historian saatossa aina pyrkineet oikeudenmukaisemman yhteiskuntaan. Emme voi nyt luopua tästä tavoitteesta nytkään. Minä toivon, että te sitoudutte yhdessä jäsenvaltioiden kanssa siihen, että saadaan aikaan direktiivi. Kiitos. Uh, Kiitos sitten minuutti Hyvä komission jäsen, haluaisin puhua teille henkilökohtaisesti. Te mainitsitte, että mie- miesten pitää myös ryhtyä toimiin, kun haluamme torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja minä vetoan teihin henkilökohtaisesti. Komission pitää ensiksi ja teidän pitää ensiksi ryhtyä toimiin, sillä eh, jos haluamme eh, torjua naisiin kohdistuva väkivalta, niin te kannatte vastuun. Te ette voi piiloutua jäsenvaltioiden selän taakse. komissiolta parlamentti on pyytänyt jo useasti direktiiviä, jo, ja tästä asiasta. Ja tässä on kyse ihmisarvosta, terveydestä ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Ja puolet jäsenvaltioista sanovat, että tähän puututaan tulevaisuudessa, mutta minä sanon, että nämä faktat ovat nyt pöydällä, nyt pitää ryhtyä toimiin. Se, joka viivästyttää tätä on itse syyllinen. Eihän tässä ole mistään herrasmiesrikoksista kyse. Kiitos sitten Mäkeivän. Kiitos puhemies. Olen ollut kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajana ja haluan puhua sukupuoleen perustuvasta väkivallasta osana ulkoasiainpolitiikkaamme. Ja tässä tarkoitan sitä, että humanitaarisesta avusta täytyy tehdä sellaista, että se pystyy pureutumaan myös tähän ongelmaan. Viime viikolla tapasin kansainvälisessä pelastustoiminnassa mukana olevia, jotka työskentelevät tällaisissa maissa, ja he haluavat kaikki jäsenvaltiot mukaan vaatimaan toimintaa tässä asiassa myös silloin, kun lähdetään kiireelliseen hätä- tai pelastustoimintaan johonkin toiseen maahan. Seuraavana vuonna toivottavasti Euroopan komissiollaankin on edessään toimintasuunnitelma, joka on sellaisen komission jäsenen laatima, joka todella välittää tästä ongelmasta ja haluaa tehdä asialle jotakin, mutta me tarvitsemme suunnitelman, jolla nähdään, saammeko tässä jotakin aikaan. Kiitoksia sitten minuutti Moretti. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin tänä päivänä pyytää uudelta komission jäseneltä Juro Valta sitoutumista siihen, että saadaan aika konkreettisia tehokkaita toimia, jotta päästään tästä yhteiskunnallisesta vitsaudesta, joka koskee satoja tuhansia ja miljoonakin naisia maailmalla. Myös kehittyneissä maissa he kärsivät häirinnästä ja väkivallasta. Usein se tapahtuu nimenomaan turvallisimmassa paikassa, eli perheessä. Valitettavasti nykyiset välineet eivät ole riittäviä millään muotoa, koska ne eivät ole sitovia, jotta voitaisiin puuttua ongelmaan, joka on vain kasvamaan päin määrällisesti päivästä toiseen. Naisen kohdistuva väkivalta ei voi koskea pelkästään yksittäisiä jäsenvaltioita. Kyse on kokonaisvaltaisesta globaalista ongelmasta, joka edellyttää yhteistä vastuunkantunnoa ennen kaikkea moraalisesti, mutta myös poliittisesti. Me tarvitsemme yhteiseurooppalaisen aloitteen, aloittain valitus- ja kulttuurisen kampanjoin niin, että me kohdistamme sen uusiin sukupolviin, mutta mitä pikimiten täytyy saada aikaan myös uusi direktiivi. Kiitos. Kiitos, hyvät kollegat. Nyt minulla on mahdoton tehtävä. Edessäni meillä on seuraavaan menettelyyn 14 puheenvuoropyyntöä. Hetkinen, täällä on sininen kortti edelliselle puhujalle. Hyväksyttekö tämän? Mikro. Mikro. Puhuja mikrofoni. Eh, jag har lyssnat väldigt noga och jag... Minä kuuntelin tarkkaan ja on mielestäni erittäin tärkeää otetaan esille tämällä. Hyvä, että niin moni on puhunut, mutta jos ajatellaan perheväkivaltaa, niin en ole juurikaan kuullut sanottavan ajatellen kunniaväkivaltaa, joka on yhä suurempi ongelma EU-ssa. Ruotsissa on varsinkin nähtävissä ja siellä parvekkeelta tyttö toisensa perään tippuu, eli pitäisi siihenkin puuttua. Kiitoksia. Nyt jos haluatte vastata, teillä on puoli minuuttia aikaa. Minä uskon, että tällainen näkemys ei ole minulle tuttu. Niin kun se ajatellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin se on kulttuurinen ongelma ennen kaikkea. Se on naisia syrjivää sitä tapahtuu perheissä, myös kumppaneiden kesken, jolloin naisten vapautuminen ikään kuin noin esteenä. Ja, mutta jos ajatellaan kunniaväkivaltaa, niin tästä mennään ehkä sivuraiteille. I am sorry, we are just... Pahoittelen, mutta meiltä loppuu aika. Hyvät kollegat, nyt annan kuudelle puheenvuoron tässä menettelyssä ilman puhelista. Tarabella ensin. Merci, madame la présidente, madame la commissaire. Je suis le troisième homme. Niin, te komission jäsen tässä korostitte äh, sitä, miten tärkeää on nostaa tietoisuutta, saada jonkinlainen symboli tälle naisten vastaisen väkivallan äh, naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle taistelulle. Ja täällä on puhuttu eri naisista, jotka ovat kohdanneet tämän tyyppistä väkivaltaa. Mutta meidän tulisi sanoutua irti kaikesta tämän tyyppisestä väkivallasta. Minä otan tämän asian esiin, hyvä komission jäsen, siksi koska neljä vuotta sitten Figueiredo, Matera ja muutama muu tekivät aloitteen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja se sai yli 400 allekirjoitusta jotta tehtäisiin tällainen julistus, jonkinlainen symbolinen ele, kirjallinen julistus, jonka toivon mukaan meistä mahdollisimman moni allekirjoitti. Äh, tällainen julistus, joka olisi... Thank you. Our next speaker... Kiitos. Seuraava puhujalistalla on sitten Suikka. Kiitos. Tosiasia on, että herra Mukwege saa huomenna Saharovin palkinnon. Tämä on paljon puhuvaa. Ennen kaikkea kun katsotaan näitä syitä, miksi hän sai palkan, palkinnon, hän on taistellut naisten oikeuksien puolesta. Malala Josaf sai tämän palkinnon viime vuonna. Vera Jourvasta on nyt tullut komission jäsen ja hänellä on myös sukupuolten tasa-arvo yhtenä aiheena salkussaan. Ja toinen tärkeä seikka tänä päivänä oli Paavin puhe täysistunnossa. Hän sanoi, että ihmisarvon pitäisi olla keskiössä. Ja se tekee minusta optimistisen. Joka vuosi 25. marraskuuta tässä parlamentissa ja muissa parlamenteissa me puhumme naisiin kohdistuvasta väkivallasta, sen pitäisi olla pelkästään symbolista. Istanbulin sopimus pitäisi ratifioida. Kiitos sitten Olmas. Ja. Mikro, please. Puhujan mikrofoni. on muuttaa yhteiskunnallisia niin Euroopassa kuin... Kiitos. Kaikkein tärkeintä on muuttaa sosiaalisia asenteita täällä ja muualla, kun on kyse naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen torjunnasta. Eli kaikki ei ole kunnossa asenteissamme. Aikaisemmin olen tavannut poliitikkoja eri puolilta maailmaa. Jotkut heistä kertovat uskomattomia tarinoita siitä, että väkivaltaa tarvitaan poliittisen järjestyksen ylläpitämiseksi, on perinne heidän maissaan. Jos ajatellaan perusteluita liittyen kulttuureihin tai perinteisiin, niin niitä ei voida hyväksyä. Se ei ole tätä vuosituhannetta. On selvää, että Euroopan unionin pitäisi ryhtyä myös oikeudellisiin toimiin sen takamiseksi, että nolla toleranssi olisi vallalla naisen kohdistuvassa väkivallassa. Eli meidän pitäisi lainsäädännössä jotain tehdä ja Istanbulin sopimus hyväksyä ja me tarvitsemme niin ikään uusia lakeja muutenkin. For one minute I give the floor. Kiitos sitten minuutti juristi. Gracias, presidenta. Debemos... Kiitoksia. Meidän täytyy poliittisessa sopimuksessa kansalaisten kanssa myös miettiä, mistä on kyse tässä väkivallassa. Sen pitää olla etusijalla e- aina esillä, missä tahansa toimielimessä ja totta kai myös täällä parlamentissa vaikka ei tämä nyt ehkä heijastele sitä, mitä me edustamme tai ainakaan tajua sitä. Ei ole kyse poikkeustapauksista. Se on todellakin tärkeästä ongelmasta kysymyksestä. Naisiin kohdistuvan väkivallassa on kyse patriarkaalista järjestelmästä ja se on vielä vakavampi kysymys. Totta kai väkivalta ideologista ja sanallista ja se on juuriutunut nykyiseen yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin. Koko järjestelmä tukee ja suojelee tämän tyyppistä väkivaltaa. On ilmeistä, että se on hyvä keino säilyttää valtasuhteet naisten ja miesten kesken. Siksi halusin ottaa tähän keskiöön myös tarpeen muuttaa yhteiskuntaa tasa-arvon perustuen kaikilla elämän aloilla. Se on erityisen tärkeä. Kiitos. Thank you, Mrs. Kloon, for one... Kiitos sitten Kloon, minuutti. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen odotan innolla tätä teemavuotta väkivallan torjumiseksi ja odotan myös sitä strategiaa, jonka tässä mainitsitte. Ja sinne pitäisi saada mukaan myös kappale sukupuol- sukupuolten, sukupuolen perusteella tapahtuvasta väkivallasta – me varmasti tarvitsemme lisätietoa, jotta pääsemme asiassa eteenpäin. Yksi asia, jonka voimme tehdä, on se, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat Istanbulin sopimuksen. Komission jäsen sanoi, että vain kahdeksan on tehnyt. Oma maani ei ole sitä ratifioinut. Juttelin oikeusministerin kanssa ja hän lupasi, että se tehdään nyt vuoden sisään. Monissa maissa ongelmat ovat siinä, että perustuslaki on ristiriidassa yleissopimuksen vaatimien asioiden kanssa. Mutta jos vain kahdeksan valtiota on ratifioinut Istanbulin sopimuksen, niin silloinhan 20 ei ole ratifioinut, vaikka ovat allekirjoittaneet. Ja tätä pitää todella nyt ajaa, jos haluamme taistella tätä väkivaltaa vastaan. Kiitos ja viimeinen puhuja Chininski ja pahoittelut muille, jotka eivät tässä pääse puhumaan. Kiitos. Tämän päivän keskustelu ei ole mikään sattuma, että se tapahtuu 25. marraskuuta, jolloin vietetään naisikoista väkivallan torjuntapäivää, kun on kyse niin vakavasta ongelmasta kaikissa unionin maissa. Italiassa esimerkiksi, jos ajatellaan murhia, niin viime viikolla annetun selvityksen mukaan 2013 176, 90 kuolee, eli joka toinen päivä. Ja kasvu on ollut 14 prosenttia näissä rikoksissa. Se on huolestuttavaa ja hälyttävää. Ja koska näin on myös monissa muissakin jäsenvaltioissa, totta kai on ilmeistä, että tarvitaan yhteisiä toimia myös ennaltaehkäisyssä. Tarvitsemme tukea väkivallan uhreille, joka ja jossakin tapauksessa myös lapsille. Emme saa unohtaa heitä, koska he ovat yhtä lailla väkivallan uhreja, koska se tapahtuu hyvin herkässä vaiheessa heidän kehitystään. Haluaisin nyt komission hyväksymän lainsäädäntötoimia, paitsi mitä meillä nyt on jo voimassa, mutta ne nyt ei riitä. Ja haluan, että Istanbulin sopimus myös ratifioidaan kaikissa jäsenvaltioissa ja myös unionissa. Kiitos. Thank you. Um, now I give the... Kiitoksia. Nyt keskustelun päätteeksi puheenvuoro komission jäsen Jourovalle. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä tärkeästä arvokkaasta keskustelusta. Se antaa minulle inspiraatiota ja voimia toimiin komissiossa. Te vaaditte uutta direktiiviä. Minulla on se kokemus, että jos lupaan uuden direktiivin, niin se olisi tekosyy sille, että odotettaisiin uutta direktiiviä. Mutta minä en halua odottaa. Meillä on tällä hetkellä jo muita välineitä, joita voimme käyttää nyt ennen kuin uutta direktiiviä saadaan, että voimme tehdä nämä toimet, joista puhuin aikaisemmin. Tietysti haluan edistää Istanbulin sopimuksen ratifiointia ja lisäksi laadimme toimintasuunnitelman, todellisen toimintasuunnitelman, jo, jossa tehdään vankka analyysiä ja tehdään ehdotuksia lainsäädäntö- ja muista toimista, aikataulusta ja vastuualueista. Eli voitte luottaa tähän, että teemme tämän ja teemme tämän ensi vuoden aikana. Me tarvitsemme pysyvän kampanjan myös tiedotusvälineistä. Me emme puhuneet täällä ollenkaan provokatiivisesta mainonnasta ja siitä, miten kaupallisessa maailmassa naisia käytetään hyväksi. Tämä myös muokkaa julkista mielipidettä siihen suuntaan, että olisi muka normaalia käyttää naisia hyväksi. Eihän se ole normaalia. Nyt en puhu enempää kovin pitkään, sillä meillä ei ole paljon aikaa, mutta puhun hieman henkilökohtaisesti. Sanoin, että joka kolmas nainen on, on kokenut väkivaltaa. Voin tässä itsekin paljastaa, että monia vuosia sitten minäkin jouduin väkivallan uhriksi ja monta kertaa elämässäni minua on suullisesti häiritty Toivottavasti te, hyvät naiset, täällä ette ole joutuneet tämän uhriksi, mutta olisi mielenkiintoista, jos me kaikki puhuisimme tästä, me jotka pystymme vaikuttamaan näihin toimiin, jos puhuisimme omista kokemuksistamme. Tämä tapahtui minulle monia vuosia sitten ja minun tunteeni oli se, että tämä, on, että tämä olisi ikään kuin normaalia ja minä häpeisin itse. En ymmärtänyt, että tämän pitäisi olla niiden häpeä, jotka ovat tätä väkivaltaa aiheuttaneet. Ei uhrien pitäisi hävetä. Ihan viimeksi vielä ennen kuin vaadimme miehiä muuttamaan käytöksensä, niin pitäisi vaatia naisia muuttamaan asennettaan. Ei pidä hyväksyä tällaista käytöstä normaalina käytöksenä. Lopetan nyt puheeni tähän ja odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne, sillä tämä on vakava ongelma, johon on puututtava. Commissioner Jourova, for your Kiitoksia komission jäsen, kiitoksia tästä avoimuudesta ja suuresta humaaniudesta jota tässä osoititte, kun kerroitte omasta kokemuksestanne. Meidän on vietävä tämä todella henkilötasolle ja uskon, että tämä oli teille todella vaikea, mutta todella arvostamme sitä ja kiitämme teitä siitä. Keskustelu päättyy tähän. Kiitoksia kollegat keskustelusta. Seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle ja neuvostolle Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EUn lähestymistavalle muuttoliikkeeseen. Tämä tulee lipevaliokunnasta ja aluksi